Mukavaa iltaa teille kaikille. Seuraavana on esityslistalla. puheenvuoro, olkaa hyvä. Πρόεδρε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους κανόνες λειτουργίας. No niin, meidän pitäisi nyt hiukan miettiä työjärjestystä ja tehdä yksi asia selväksi. Täällä on useita kollegoita, kuten minä, ja me haluaisimme kuitenkin, että menettely ilman puhujalistaa hyödyntään kunnolla. Ja silloin meillä pitää olla aikaa. Eli muiden puhujien jälkeen täytyy jättää aikaa. Täällähän oli paikalla henkilöitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. He nyt joka tapauksessa saivat puheenvuoron. Jos nämä samat henkilöt vielä saavat käyttää sinisen kortin, niin silloinhan viette puheaikaa niiltä, jotka eivät enää pysty käyttämään puheenvuoroa menettelysilman puhujalistaa. Puhemies tietää kyllä, kuinka paljon puheenvuoropyyntöjä tulee menettelyssä ilman puhujalistaa, ja siksi hän voi jakaa nämä puheenvuorot sen mukaisesti. Ja kuten sanoin, se, joka ei saa puheenvuoroa menettelyssä puhujalistaa, niin sen pitäisi saada prioriteetti. Ja sitten tästä Skopien kysymyksestä, minähän sanoin, että halusin ensimmäisenä puheenvuoron. Siis minä haluan nyt kyllä puhua loppuun asti. Eli antakaa minun nyt puhua loppuun asti. Siis tarvitsen 10 sekuntia enää. Eli 10 sekuntia. No niin, 10 sekuntia. Eli nyt tästä lähtee 10 sekuntia. Eli tässä luettelossa Mikro.